Priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātie kolēģi. Hyvät jäsenet, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin antaa kiitokset tästä mahdollisuudesta puhua teille, jotka olette Euroopan kansallisten demokraattisesti valittuja. Minutkin on samalla tavalla valittu, siksi minun ei tarvitse vakuuttaa ketään siitä, kuinka tärkeä on Euroopan parlamentin rooli on. Ei, on tärkeää varmistaa päivittäinen vuoropuhelu kansalaisten kanssa. Jos minut vahvistetaan tähän tehtävään Euroopan komission varapuheenjohtajaksi, tulen tekemään työtä läheisesti yhteistyötä tehdään Euroopan parlamentin kanssa ja pyrin vahvistamaan poliittisia aloitteitanne ja, ja mahdollisuuksia toimia. Euro- ja työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu ovat minun tehtäväalani näen nämä alat hyvin tärkeinä politiikan aloina kasvun edistäminen euroalueella ja kaikilla Euroopan unionilla ja työpaikkojen luominen on tärkeää, niin että taataan vakaus ja koordinoidaan sosiaali- ja työllisyyspolitiikoita kansalaisten hy- hyödyksi ja on tämän kansalaiset mukaan. Born and grew up behind the... Parlamentin synnyin ja kasvoin rautaiselkun takana 50 vuoden ajan. Latvialta oli kiellettyä olla osa Eurooppaa. 50 vuoden ajan meillä ei saanut olla perusdemokraattisia vapauksia ja oikeuksia. 25 vuotta sitten rautaisrippu kaatui tehden tietä rauhanomaiselle demokraattiselle muutokselle, joka muutti mantereemme se mahdollisuus Latvian kaltaisille maille liittyä EU-hun on tukenut demokraattista, taloudellista ja sosiaalista muutosta. Tämän takia minä vahvasti uskon eurooppalaisen ajatuksen voimaan. Uskon ydin eurooppalaisiin arvoihin, demokratiaan, sosiaaliseen markkinatalouteen ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin kaikille. Vain yhdessä me voimme vastata nopeasti muuttuvan maailman haasteita, globalisaatio, ikääntyminen ja ilmastonmuutos. Minulla oli kunnia palvella Latvian pääministerinä kolmessa hallituksessa 2009 maaliskuusta tämän vuoden tammikuuhun. Otin viran vastaan, kun maani oli läpikäymässä syvää taloudellista kriisiä EU:ssa. Tarkoituksena oli palauttaa kasvu, työpaikojen luonti mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti kuin vain mahdollista oli rakenteellisten uudistuksen tuloksena ja kun saatiin aikaan tervehtynyt julkinen talous talvia pääsi pois syvästä taloudellisesta taloudellisesta sosiaalisesta kriisistä, sitten yksi nopeimmin kasvavista talouksista koko EU-ssa. Toisia tär- toiset tärkeät tekijät myös vaikuttivat tähän käänteeseen. Tähän liittyy taloudellisten kannustimien käyttö nopeutettiin EU-varojen käyttöä tätä varten, luotiin lisää sosiaalinen verkosto, joka liittyy sosiaalisen seurauksiin, jota kriisistä syntyi. Latvia myös onnistuneesti täytti Maastin kriteerit ja liittyi euroalueeseen tänä vuonna. Nämä prosessit eivät olisi onnistuneet ilman toimivaa vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa erittäin arkaluontoista taloudellisista sosiaalisista kysymyksistä. Kun valmistaudumme ottamaan vastaan euron euroalueen kriisin aikana, me olemme osoittaneet, että luotamme eurooppalaisen hankkeen tulevaisuuteen ja euroon valuuttana aikana, jolloin monet muut alkoivat kyseenalaistaa tätä aikaisemmin olin Euroopan parlamentin jäsenenä Latvian parlamentin jäsenenä, valtiovarainministerinä Latviassa ja pääekonomistina Latvian keskuspankissa. Uskon, että tämä pitkäaikainen kokemus antaa minulle yksityiskohtaista tietoa siitä, miten EU toimii. Se antaa minulle välttämätöntä kokemusta antaa panoksen sosiaaliseen, taloudelliseen ja rahapoliittiseen politiikkaan. Yhtä lailla voimme tarttua haasteisiin, joita talous- ja rahaliitolla on, ja voimme säilyttää euron vakauden työ kohti taloudellisten ja finanssipoliittisten politiikkojen lähentämistä, johon liittyy myös sosiaalipolitiikka ja työmarkkinapolitiikat. Jos Euroopan parlamentti minut hyväksyy, tulee tekemään kovasti työtä varmistaakseni, että vakaus ja vakaus toteutuu yhteismarkkinoilla valuutassa ja toimitaan myös sosiaalisesti reilulla tavalla osallistaen ihmiset. Arvoisat parlamentin jäsenet, Eurooppa on onnistunut tarttumaan kaikkein pahimpaan kriisiin historiansa aikana ja säilyttämään y- yhtenäisvaluuttaansa. Kuitenkin Euroopan elpyminen on heikkoa ja epätasaista. Tämänhetkinen kasvuennuste olisi noin 1,5 prosenttia seuraavien kymmenen vuoden aikana EU:ssa. Tämä on yhden prosenttiyksikön alle kuin tilanne oli ennen kriisiä. Kriisin vaikutus tulee jatkossakin painamaan yhteiskunnissamme. Työttömyys euroalueella on edelleenkin yli 11 prosenttia. Nuorisotyöllisyys on pitkälle yli 20 prosenttia ja lähes 16 prosenttia eurooppalaisista, jotka ovat 15-29, ovat joko työttöminä, eivät ole työssä koulutuksessa, eivätkä ammattikoulutuksessa Euroopalle ole varaa menettää sukupolvea. Me kaikki tiedämme, että tämä kriisi ei ole mikään normaali lama tai suhdanne. Tämä liittyy pitkäaikaisiin heikkouksiin talouden rakenteissamme. Tämän takia paluu kasvuun ratkaisevalla tavalla riippuu kyvystämme tarttua kyseisiin heikkouksiin. Edessämme on riski, joka liittyy ikääntyvään väestöön, korkeaan velkatasoon, erittäin alhaiseen inflaatioon. Eurooppa saattaa siirtyä tällaisen, siirtyä hitaaseen kasvuun tai jopa stagnaation. Meidän pitää tarttua tähän riskiin ja kääntää Eurooppa takaisin kestävän kasvun tielle. Tämän takia tarvitaan koordinoitua toimintaa sekä kysyntä- että tarjontapuolella sekä kansallisella että Euroopan tasolla investoinnit, kasvu ja työpaikat. Tässä ovat prioriteetit prioriteetit tulevalle komissiolle ja tämä pitää näkyä jatkossa poliittisessa toiminnassa. Lähtökohtana tulee olemaan investointipaketti, joka on arvoltaan jopa 300 miljardia euroa ja investoinnit tulevat julkiselta yksityiseltä sektorilta seuraavan kolmen vuoden aikana. Varapuheenjohtaja työpaikoille kasvulla investoinnit tulee johtamaan tätä. Me tarvitsemme laadukasta investointia, että voimme saada aikaan kestävää kasvua ja luoda työpaikkoja Euroopassa. Tämä koskee myös olemassa olevaa EU-rahoitusta. Euroopan rakennerahasto tarvitsee investoida viisaasti ja aloitteet, kuten nuorisotakuu, tarvitsevat joka saa tukea EU-sta, se pitää toteuttaa nopeasti ja tuloksellisesti. Kriisi otti esille huomattavia heikkouksia siinä, miten alun perin oli suunniteltu eurooppalaisen toimielin puitteista. Viime vuosien aikana huomattavia askeleita on otettu ja näihin heikkouksiin on voitu tarttua. Finanssipoliittinen ja talouden hallinto on vahvistunut, kriisinhallintopuitteet on luotu ja niitä pikkuhiljaa täytäntöön pannaan finanssivalvonta alkaa toteutua ja tehdään ennalta arviointia kansallisesta poliittisesta toiminnasta eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Vahvoja palomuureja on luotu ja vahvistettu viime vuosien aikana. Pankkiunioni on tekeillään. Se on olennainen ennakkoedellytys sille, että euroalue voi päästä uudelleen terveen kasvun tielle. Pankkien heikko, pankkitaseiden heikkoudet on yksi tekijä, joka estää, me, estää niitä lainaamasta reaalitaloudella. Kurinalainen öö, öö, pankkien osuuden arviointi on erittäin tärkeää. Tämän päivän EMU on paljon vahvempi vastaamaan taloudellisiin shokkeihin, mutta lisätoimia tarvitaan, jotta siitä tulee johdonmukaisempi, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti osallistavampi. Me tarvitsemme kattavaa koordinaatiota poliittisessa toiminnassa. Euroopan ohjausjakso on tämä, ja näin voidaan varmistaa yhdenmukainen politiikka kautta EUn. Meidän pitää tehdä tästä ottaa tästä kaikki irti, jotta saadaan aikaan rakenteellisia uudistuksia ja samalla kiinnittäen huomiota sosiaaliseen ja työllisyysulottuvuuksiin. Esimerkiksi meidän pitää täysin käyttää hyväksemme työllisyys- ja sosiaaliindikaattoreiden tulostaulua. Meidän pitäisi myös käyttää joustovälinettä, joka tällä hetkellä on olemassa säännöissä vakaussopimuksessa, mutta meidän pitää toimia avoimella ja yhdenmukaisella tavalla varmistaa yhtäläinen kohtelu kaikissa jäsenvaltioissa. Taloudellinen vuoropuhelun pitä, pitäisi käyttää täysin, jotta voidaan keskustella talouden ohjauksen ja hallintoon liittyvistä kysymyksistä. Huomattaviin toimiin on ryhdytty viime vuosina, että vahvistettaisiin euroalueen rakenteita tässä erittäin tärkeässä roolissa on ollut kasvu- ja vakaussopimus, talouspolitiikan ohjauspaketti ja budjettikuripaketti. Jos parlamentti hyväksyy, niin teen läheistä yhteistyötä komissaari ehdokas Voskovitsin ja Täissinin kanssa vahvistakseen näitä välineitä. Kun näin tehdään, meidän pitää säilyttää vakaus ja uskottavuus, joita joita puitteisiin liittyy täysin käyttäen hyväksemme työllisyys ja ottaen työllisyys- ja sosiaaliimplikaatiot huomioon politiikassamme samanaikaisesti meidän täytyy parantaa sitä, miten maakohtaisia suosituksia toteutetaan. Meidän politiikan pitäisi auttaa eurooppalaisia saamaan hyötyä talouskasvusta, vahvistamaan tuottavuutta ja näin ylläpitää korkeampi taso taloudellisessa ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa. Meidän politiikkamme pitäisi pyrkiä vähentämään tulo, epätasa-arvoa ja köyhyyttä. Loppujen lopuksi millä tässä on merkitystä on, että toimintamme saa aikaan konkreettisia tuloksia, jotka parantavat ihmisten elämää. Arvoisat parlamentin jäsenet, kattava näkemys ja vaihtoehdot, mitä tulee EMUn tulevan kehityksen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, on esitetty komission asiakirjassa tiivistä ja aidosta emusta, niin kuin on jo sanottu, ja on tehty tällainen neljän puheenjohtajan raportti ja siinä on myös komission tiedonanto sosiaalista ulottuvuudesta EMUssa. Tämä on kaikki pohjana tälle työlle jatkossa. Erittäin tärkeää on, että Euroopan unionin pitäisi aina pyrkiä kehittymään yhdessä mahdollisimman pitkälti ja tämä tarkoittaa kaikkia 28 jäsenvaltiota. Euroalueen pitäisi pysyä avoimena uusille jäsenille, tietenkin jos maastetin kriteerit on täyt täytetty kestävällä tavalla. Tässä mielessä olen erittäin iloinen, että Liettua tulee liittymään, liittymään euroalueeseen 19 jäsenenä kolme kuukauden kuluttua. Kun EU kehittyy ja etenee, sen täytyy samalla koko ajan perusta toimintansa yhteisön metodin. Meidän tarvitsee huolella arvioida eri vaihtoehtoja ottaen huomioon olemassa olevat sopimukset ja mahdollisuudet, jotka liittyvät mahdollisiin sopimusmuutoksiin. Arvoisat parlamentin jäsenet, jos minusta tulee varapuheenjohtaja, tehtäviini tulee, tehtäväni on tehdä työtä sen puolesta, voidaan tasapaittoa tulevan ehdollinen vakaustuki euroalueella, maat, jotka ovat vaikeuksia, allekirjoitan täysin herra Junckerin sitoumuksen, että tulevaisuudessa mikä tahansa tuki ja uusi, uudistusohjelmat eivät liity vain finanssipolitiikan kestävyyden arviointiin, vaan tämä liittyy myös sosiaalinen puoli arvioinnissa. Minä todellakin toivon, että mikään jäsenvaltioista ei tule tukeutumaan tällaisiin ohjelmiin enää. Vaikkakin Troikka-formaatti on perustettu paineen alle, että estettäisiin rahapoli- äh, taloudellinen katastrofi, se, siitä pitäisi pikkuhiljaa päästä eroon ja saada aikaan jotakin de- demokraattisempaa ja tilivelvoisempaa rakennetta. Arvoisat parlamentin jäsenet, jos parlamentti hyväksyy minun tehtävän, minun asemani varapuheenjohtajana EU, to, jossa, jolloin toimin euro- ja sosiaalisen vuoropuhelun kysymyksissä. Molemmat ovat yhtä tärkeitä. Molempia puolia eurokolikossa pitäisi kehittää yhtä lailla rahoituspuolta, taloudellista ja sosiaalista. Euroopan integraation historian aikana sosiaalinen vuoropuhelu on muokannut Euroopan sosiaalista ja taloudellista mallia ja sen kehitystä. Me tarvitsemme todellista keskustelua työmarkkinaosapuolten kanssa. Tässä pitää, pitää keskittyä sisältökysymyksiin. Sosiaalinen vuoropuhelu on aivan olennaisen tärkeää, jotta saadaan uudistukset mahdolliseksi, kestäviksi ja tulokselliseksi. Se on olennainen osa sosiaalista ulottuvuutta talous- ja Tulee tekemään läheistä yhteistyötä työllisyys- sosiaaliasiain ammattitaidon komissaarin kanssa, että vahvistetaan sosiaalista vuoropuhelua EU-tasolla ja vahvistetaan vahvempi sitoumus työmarkkinaosapuolien kohdalla kansallisella tasolla. Eurosta ja sosiaalista vuoropuhelusta vastaavan varapuheenjohtajan tehtävä ilmaisee puheenjohtajan tahtoa panna taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset samalle asemalle ja vahvistaa sosiaalisen vuoropuhelun roolia. Tätä ei voida tehdä ilman, että Euroopan parlamentti on aktiivisesti toiminnassa mukana. Minä toivon voivani luottaa teidän tukenne, kun viedään eteenpäin taloudellista ja sosiaalista politiikkaa EU-ssa. Kiitän teitä huomiostanne. Thank you.